Hyvät naiset ja herrat, aloitetaan. Kiitoksia, että olette saapuneet paikalle. Mä täytyy todeta, että Herra Bytikoferilla on vähemmän karismaa kuin Herman van Rompäyllä. I knew you would take it out on me. One victim must be uh, always... Meillä on, mitä emme olleet suunnitelleet aikaisemmin, Herman van Rompuyn raportti viime viikon huippukokouksesta. Ja koska tämä on budjettikysymys, niin monet ovat kiinnostuneita kuulemaan tästä – Tästä syystä meidän täytyy aloittaa kaikkein parhaimmilla paloilla. Ja uskon, että meillä tulee olemaan hyvä keskustelu. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja liittyen haasteisiin ja mahdollisuuksiin EUn ja Aasian välissä suhteissa. Tervetuloa kaikille alustajille, asiantuntijoille, jotka puhuvat näistä suhteista. professori Filomena Murray. Filomena, tämähän on klassista kreikkaa, eikö niin? Kyllä. Kreikan opettaja Melbournein yliopistossa. Ja hän, hän hänellä on Jean Monnet-oppituoli, Australiassa ainoa sellainen, jonka EU on myöntänyt tervetuloa. Sitten meillä on tohtori Jeo Löi V. Hän on EU EU-keskuksen johtaja Singaporessa. Hän opettaa Singaporessa ja Nangin yliopistoissa. Hän on myöskin Singaporen kansainvälisten suhteiden instituutin johtaja. Tervetuloa. Ja sitten vielä tohtori Jonathan Holslag. ja hän on vastuussa Kiinan asioista Brysselin vapaassa yliopistossa. Tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä, koska tämä on suurin ja mahdollisesti myöskin se kysymys tulevaisuutta ajatellen, kun ajatellaan EUn kehitystä ja EUn mahdollisuuksista tässä maailmanjärjestyksessä maailmanlaajuiset suuntaukset EUn ja Aasian välisissä suhteissa, niillä ei ole ainoastaan taloudellinen, vaan myöskin poliittinen merkitys. Ja tästä syystä meidän täytyy katsoa, millainen rooli Kiinalla erityisesti on tässä yhteydessä. Ja nyt sitten siellä on Tämä on hyvin symbolinen päivä, koska siellä ensimmäistä kertaa lentotukialuksella oli alus. Ja, ja tämähän liittyy myöskin vapaakauppa-alueeseen. Tämä ei ole ainoastaan taloudellinen, vaan motiivit ovat muutakin kuin taloudelliset. Ja tässä mielessä meillä on paljon asioita, joista voimme käydä keskustelua ja pyytäisin professori Filomena Maria käyttämään ensimmäisenä puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Brock. Um, uh, Thank you very much, Mr. Brock. Um, it's a great pleasure. Oikein paljon puheenjohtaja Brock. Hienoa, että voin olla täällä. Kiitos kutsusta, että sen puhua tässä kuulemistilaisuudessa. Erityisen mukavaa siksi, että kirjoitin tohtorin väitöskirjani Euroopan parlamentista ja olen ollut avustajana MEPille aikaisemmin täällä, joten todella hienoa, että voin olla täällä. Yli 20 vuotta sitten Katalali sanoi, että Euroopassa on vakautta ja Aasia saa rikkautta. Vaikka tämä on liioittelua, se kyllä osoittaa sen, että eurooppalaisilla ja aasialaisilla on ollut erilaisia prioriteetteja, intressejä ja normeja käytössään. Ja nämä erot käyvät selkeästi ilmi tästä suhteesta. Tällä hetkellä käsittelemme suhteita, jotka liittyvät suuriin muutoksiin Aasiassa, vallan, demokratian, kaupan – ja erityyppisen turvallisuuden osalta. Eurooppa ja Aasia ovat nyt erilaisessa yhteydessä tasavertaisina, vastavuoroisesti toisistaan riippuvina vaisina ja toisaalta kilpailijoina. Monenvälisyyttä, keskisyyttä on siis monella tasolla. Jotta voitaisiin toimia luotettavasti, kestävästi Aasian kanssa, Euroopan unionin on osoitettava, että sillä on johdonmukainen viesti. Johdonmukaista johtajuutta, johdonmukainen lähestymistapa. Keskeinen haaste on tietenkin se, että toisella puolella Aasian yhteisö ei ole ihan selvää. Siellä on monenlaisia liittoumia, ei ole hyvin selvää, kuka on keskeisin vastapuoli toisella puolella. Aasian rakennelma on hyvin täynnä. Siellä on paljon tahoja. EU ei halua jäädä ulkopuolella – Vapaakauppasopimuksia halutaan solmia, niistä on neuvoteltu ja neuvotellaan tällä hetkellä. Työ, markkinakysymykset, ilmastokysymykset, julkiset halkinnat ja säätely, joka liittyy markkinoille pääsyyn. Nämä ovat aiheita, jotka ovat esillä, mutta EU haluaa myös, että EU ei jää ulkopuolelle rakennelmista alueellisista tahoista, kuten Itä-Asian huippukokous. Jotta EUta pidettäisiin tässä keskeisenä tahona, pitäisi nähdä EU enemmän kumppanina kuin tiettynä valtana, ei niinkään mallina, jota jatkuvasti pitäisi Aasian puolen seurata esimerkkinä. Poliittisesti monimuotoinen ympäristö siis, ja siellä on ristiriitaisuuttakin tavallaan paljon. EUn kanta, joka näkee, että kyse on kauppakumppanista, jolla ei ole paljon tarjottavaa alueellisen turvallisuuden muodossa, mutta sanoisin kuitenkin, että EU on, voi olla toimia myös esimerkiksi kun ajatellaan pandemioita, ei perinteistä turvallisuutta, monenlaisia rauhanturvatoimia esimerkiksi kysymyksissä, jotka liittyvät elintarviketurvaan. Eli vaikka EU näkee, on nähnyt itsensä ja EUta on pidetty taloustoimijana, niin suhteissa asiana myös kehitysapu, poliittinen, perinteinen ja vähemmän perinteinen turvallisuus. EU kohtaa kaksi keskeistä haastetta yhteistyöstä Aasian kanssa ja sanoisin, että tässä on toisaalta kyse symmetriasta, toisaalta siitä, miten järjestetään huipputapaamisia näiden tahojen välillä. Eli on katsottava, minkälainen suhde on tasa, mitä ver- tasavertaisuutta on. Eli aasialaiset vastapuolet on nähtävä tasavertaisina kumppaneina, joilla on oma käsitys siitä, minkälainen tasapaino alueelle kuuluu. EUn, Aasian ja Yhdysvaltain intressit pitää myöskin tasapainottaa. Tämä on nähtävä monikansallisissa rakenteissa. EUlla on haasteena olla alueella Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa tasapainoisessa asemassa – samalla kun Euroopan unionin sopimukset Yhdysvaltain kanssa asia Tyynen valtameren alueen osalta on varmaksi, varmasti avuksi. Kuitenkin on tärkeää, että ei identifioiduta aivan liikaa Yhdysvaltain kanssa, koska EU voi olla tässä symbolin loivassa asemassa välikätenä myös, välittäjänä, eikä aina tarvitse olla samoilla linjoilla välttämästä automaattisesti Yhdysvaltain kanssa. Toisaalta aasialaisten vastapuolten ajattelussa olisi ehkä se, että on vähemmän eurooppalaista, enemmän aasialaista edustusta esimerkiksi G20-yhteyksissä. Poliittiset, taloudelliset ja turvallisuuskysymykset ovat ehkä tässä ongelmallisia. Yhteiskunnassa myös hyvinvointivaltio ja se konsepti tässä täällä Euroopassa on hyvin erilainen konsepti kuin Aasiassa. Samoin ihmisoikeuksista valolla oleva käsite, joten Euroopan unionin rooli on, tai näkemys on tässä erilainen kuin aasialaisen vastapuolen. Epäsymmetriaa on myöskin siinä, että EU on sääntelytyössä johtoasemassa. Erityisesti EU on tärkeä toimia tällä alueella, mutta tämä lähestymistapa ei ole aina tervetullut vastapuolen joukossa. Eli tässä on kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten toimitaan sellaisen yhteisön kanssa, jolla ei ole samanlaista turvallisuutta, hyvin erilaiset institutionaaliset mahdollisuudet. Ja miten voidaan katsoa, miten Euroopan unioni voi rakentaa tämän varaan? Osittain siksi, että EU tukee edistää alueiden välisyyttä ja tässä kysymyksessä tietenkin kapasiteetti on molemmin puolin. Seuraavaksi EU haluaisi olla mukana useimmissa neuvotteluissa Aasiassa ja on tärkeää, että nähdään, että näin on, mutta EU on samalla osoitettava, että se on kumppani, joka kannattaa Aasiassa ottaa vastaan. Pitää kunnioittaa vastapuolta. Ja siellä pitää osallistua. Kuka siellä sitten taas osallistuu? minkälainen lähestymistapa hänellä on, onko johdonmukainen agenda. Tärkeää on, että näiden kokousten tapaamisten jälkeen saadaan vastavuoroisuutta, luottamusta rakennettua. Sitä on vahvistettava näiden kokousten tapaamisten kautta. Ja näissä kokouksissa allekirjoitetaan myöskin vapaakauppasopimuksia, joita kehitellään sitten alueellisiksi sopimuksissa. Esimerkiksi jos ASEANin kanssa näin käy, niin se on yksi esimerkki. Meidän pitäisi vähän lyhyesti keskustella niistä mahdollisuuksista, joita ei ole tässä yhteydessä on. Tarvitaanko EUssa uutta Aasian strategiaa? Ei mielestäni oikeastaan, koska Aasia mielestäni on alue, jossa on niin paljon erilaisuutta, että yksi strategia ei riitä. EUn pitää voida suhtautua siihen, että on politiikkaa, joka on jakaantunut kautta alueen, mutta sitä ei aina nähdä EUn politiikkana. EU on tuenantaja merkittävästi tällä ole, ja sitä ei aina huomata. EU on tukenut esimerkiksi tsunamin jälkeen paljon. Sitä ei yleisesti siellä ole oikein tunnustettu, eli viestin pitäisi olla selkeämpi. Aivan selvästi. EU pitäisi olla tiukkana ihmisoikeuskysymyksissä, kyllä, mutta samalla pitäisi huolehtia siitä, että ettei olla aina opettajan roolissa. Ylimielinen lähestymistapa saattaa syntyä sellainen käsitys, että lähestymistapa on ylimielinen tai siirtomavallan aikainen vielä. Mielenkiintoista kokemusta on varmasti jaettavana, mutta on ymmärrettävä, että esitetään jotenkin, että EUn integraatio on tavallaan ainoa mahdollinen esimerkki, sitä kaikkien tulisi noudattaa. Nyt mielestäni ollaan riittävän pitkällä, voidaan sanoa, että on selkeitä ongelmia eurokriisin takia. Nyt voidaan saada enemmän mahdollisuuksia aasialaisilla monenvälisissä yhteyksissä kumppanin asemaan. EU tarvitsee task force-ryhmän, jotta lähestymistapa olisi johdonmukainen. Niin ei oikein ole tällä hetkellä. Suurlähet suurlähettiläs ASEANin pitäisi nimetä myös, eikä niin, että yksi henkilö edustustoissa käsittelee ainoastaan Jakartassa näitä kysymyksiä. Nyt kun Asanin kanssa on allekirjoitettu sopimus, niin ollaan mukana uudessa ryhmittymässä tekemässä yhteistyötä, mutta EUlla voisi olla myöskin tällainen taho siellä, joka perustuu demokratian periaatteisiin hallintotapaan, jota kannattaisi jakaa siellä muiden kanssa. Näin voitaisiin tehdä alueen kumppaneiden kanssa Australian, Intian, Uuden-Seelannin ja Japanin esimerkiksi. On käsiteltävä kommentteja, joita tehtiin vuoden 2001 Aasia-asiakirjassa, että käsitykset Euroopasta – Euroopassa on sellainen, että Aasia on jotenkin etäinen taho. Tämäkin on pidettävä jotenkin mielessä. Kysymys, joka liittyy Euroopan unioniin, on lähinnä se, että tarvitaan yhtä ääntä johdonmukaisuutta. Politiikka ja strategia siis selvällä, johdonmukaisesti. Ja sitten henkilöiden muodossa myös niin, että vastapuoli tietää, kuka ilmaantuu mihinkin tapahtumaan ja kuka sinne tulee, mm. kuka puheenjohtaja. Ei myöskin tehtävien osalta johdonmukaisuutta niin, että samat henkilöt ajavat kysymyksiä EUn puolella eteenpäin. Kumppanuusstrategiassa pitäisi tunnustaa liittolaisten alueen osalta muutokset. Läheistä yhteistyötä pitäisi tehdä Australian kaltaisten maiden kanssa. Australia nyt kotimaani vähän aikaa sitten Australia esitti oman poliittisen suuntaviivansa tällä alalla vähän samantyyppisesti kuin suuntaviivat, jotka tulevat eu alueelta turvallisuus- ja ulkopolitiikan alalla. Niin tämä asia-asiakirja, jonka Australian hallitus on julkaissut, se on yli 300 sivun mittainen. Siinä on melko paljon hyvinkin yksityiskohtaisia analyysejä asiasta. Minusta tuntuu, että tarvitsemme enemmän analyysiä siitä, mitä mahdollisuuksia on tällä alueella. Tällaista pitäisi EU-ssa enemmän analysoida. Yksi avainsuosituksista on se, että tarvittaisiin enemmän Aasian tuntemusta Euroopassa niin, että kouluissa opitaan Aasiasta enemmän, samoin yliopistoissa, mutta myös yritysryhmittymissä. Meidän pitäisi saada aikaan enemmän yritysyhteistyötä vähän samantyyppisesti kuin transatlanttiset yritysneuvostot esimerkiksi. Tämä olisi tärkeä seikka. Toinen asia-asia täällä Euroopassa on se, että mahtava ihmisryhmä – ovat aasialaistaustaisia, joilla on myös eurooppalainen kansalaisuus, ja tämä on ihan loistomahdollisuus saada apua tukea näiltä ihmisiltä, jotka tuntevat kulttuurin, kielen, poliittisen elämän, sosiaalisen elämän Aasian puolella. Näitä henkilöitä voitaisiin käyttää suureksi hyödyksi täällä suhteissa Aasian vastapuolien kanssa. EU voisi myöskin kehitellä tätä demokraattista muutosta Aasiassa. Se on hyvin tärkeää Euroopan parlamentille varmasti. Lisäksi pitäisi huolehtia asemasta foorumissa, kuten ASEANin alueellisessa foorumissa Asia-EU-kokouksissa, jotta ollaan uskottavia kysymyksissä, joita EU hoitaa niin hyvin rauhanvälitys esimerkiksi, että ymmärretään sovinnon roolin merkitys, erityisesti etnisten ryhmien välillä, kuten Euroopan eri kolkissa on tehty. Lisäksi voidaan ajaa edelleen ja laajentaa sitä, mitä on saatu monenvälisesti aikaiseksi kaupan osalta, kahdenvälisten vapaakauppasopimusten kautta, yhteistyösopimusten kautta vuoden 1994 sopimuksen jälkeen. Melko monet asiat ovat muuttuneet tai tämän 94 strategian jälkeen. EUn haastaa myöskin Yhdysvaltain lähestymistapa. Ja oikeastaan nyt Euroopassakin on huomattu, että pitää tehdä enemmän, pitää ymmärtää paremmin Aasian alueellista asemaa, mutta EUlla on myös vahvuuksia, joita voidaan käyttää hyväkseen. Esimerkiksi voidaan tunnustaa se, että pitäisi ymmärtää, että ei luennoida, ja kuten Robert Cooper sanoi, pitäisi käyttää enemmän porkkanaa, ei ainoastaan keppiä. EU ei ole yhtenäinen toimija, mutta sillä on kuitenkin hyvät neuvottelumahdollisuudet usein, kun kauppaneuvotteluita käydään. Lisäksi etinen valta, periaatteellinen, mutta tässä pitää olla varovainen, ettei tämä eettinen asia väärin tule väärinymmärryksen kohteeksi, ettei ymmärretä, että tämä on ylimielistä, käsitetä sitä niin, vaan huolehditaan siitä, että tietoa voidaan siirtää näin ja hyötyä todella näistä loistavista eurooppalaisista Aasiasta, jotka asuvat Euroopassa. Kansalaisjärjestöt esimerkiksi ovat tärkeitä. Euroopan parlamenttia on kritisoitu siitä, että Euroopan parlamentti on joskus liian lähellä joitain kansalaisjärjestöjä, mutta Euroopan parlamentin pitäisi selvitä tästäkin kritiikistä. Erityisesti hallintokysymyksissä Euroopan parlamentin rooli on hyvin tärkeä. Tämä on loista väline, jolla on paljon potentiaalia tai ei ole kunnolla vielä ehkä ymmärretty käyttää hyväksi, mutta työtä on varmasti vielä paljon. Joten mikä olisi nyt se viesti, jonka Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti voi asialle esittää? Johdonmukaisuuden viesti, johdonmukaisuutta, jossa tunnustetaan euroalueen ongelmat, tunnustetaan, että muutoksia tapahtuu sekä Aasiassa että Euroopassa ja nämä haasteita, joista haluamme ystävien kanssa – käsitellä Aasiassa. Tämän pitäisi olla Euroopan unionin viesti käsittääkseni. Pitäisi katsoa, mitä haasteita yhteistyössä on. Voiko jollain tapaa ajatella, että voitaisiin parantaa tätä yhteistyötä, minkälainen alueellinen taho voisi olla siellä vastapuolena. Voitaisiin kriittisesti pohtia sitä, liittyykö Kiina tähän sopimukseen mukaan. EUlla on haasteena se, että Aasiassa on valtavasti toimijoita Aasian Tyynen valtameren alueella. Ja pitäisi ajatella myöskin, mitä Yhdysvalloissa tehdään, nimittäin tunnustetaan yhä enemmän Intian rooli. Aasia on siis monimuotoinen alue, joten on hyvin vaikea ajaa yhtä yhtenäistä politiikkaa, mutta kuitenkin pitää olla selkeästi viestinä se, että Euroopan unioni on sitoutunut tähän alueeseen. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia seuraavaksi saa Kiitos oikein kovasti kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen puhujana. On hyvä merkki, että parlamentti on kiinnostunut aiheesta. Niin kuin tiedämme, Lissabonin sopimuksen myötä parlamentilla on paljon laajempi rooli eri politiikan lohkoilla Euroopassa. Aasian kattava sitoutuminen, sen kannalta parlamentin rooli on keskeinen, aivan niin kuin edellinen puhuja korosti omassa puheenvuorossaan. Minusta Aasian sitoutuminen täytyy toteuttaa kaikilla tasoilla. kun puhumme EUn ja Aasian välistä suhteista, niin kyse on vähän samanlaista ilmiöstä kuin minun hyvin värikäs puseroni. Tässä on paljon kirkkaita kohtia, mutta samanaikaisesti, jos puhutaan kaikesta tästä Brysselin ilmaston näkökulmasta, niin kyllä tarvitaan jotakin muutakin kuin, kuin vain hetkellisiä valonpilkahduksia. EU ja Aasia ovat entistä sitoutuneempia toinen toisiinsa eri foorumeilla. Olemme elvyttäneet alueellista vuoropuhelua EUn ja ASEANin välillä. Olemme luoneet myös uusia foorumeita, Aasia-Eurooppa-kokous, joka järjestettiin hiljaa Laosissa. Ja totta kai kyse on myös kahdenvälisen vuoropuhelun vahvistamisesta ydinkumppaneittemme kanssa, Kiinan, Japanin kanssa ja Intian kanssa. Kuitenkin nyt toisella vuosikymmenellä 2000-luvulla. Olemme havainneet, että tässä yhteistyössä ei ole vielä kaikkia potentiaalia käytetty. Vielä on paljon työtä tehtävänä. Miksi näin on? Minusta kyse on siitä, että eroja ei ole vielä täysin otettu huomioon. Edellinen puhuja mainitsi symmetrian puutteet. Ja vuoropuhelu, jota tähän mennessä on harjoitettu, on edelleenkin vielä liian paljon retoriikan tasolla, eikä mennä itse asiakysymyksiin riittävästi. Jos me haluamme päästä tuloksekkaaseen, rikkaampaan suhteeseen EUn ja Aasian välillä, niin mielestäni meillä pitäisi olla pitkän aikavälin näkemys, käytännönläheinen suhtautuminen tulevaisuuteen yhteistyön suhteen. Miksi minä puhun pitkän aikavälin näkemystä? poliitikoillahan usein on tällainen lyhyen aikavälin näkemys, mutta me tarvitsemme kyllä pitkän aikavälin näkymiä. Nyt puhutaan EUn äh, aseman heikentymisestä. Kun ajatellaan EUn roolia maailmanlaajuisesti, niin e- Aasian rooli taloudessa on kasvanut jatkuvasti. Eurooppa pysyttelee noin 30 prosentissa. Me emme voi jättää toisiamme huomiota, vaan meillä on oltava pitkän tähtäimen näkemys ja suunnitelma kestävästä kumppanuudesta. Meidän on myös lähestyttävä toisiamme käytännönläheisesti ja luottavaisesti. Meidän täytyy täytyy sitoutua tasaveroiseen vuoropuheluun, jota myös edellinen puhuja korosti. Ei saa olla tällaista opettamisen mentaliteettia tässä mukana. Totta kai täytyy keskustella myös eroavaisuuksista ja, ja vaihtelevista odotuksista. Tärkeää suhteessamme on se, että hyväksymme toistemme intressit, käsitykset. Täytyy hyväksyä erot, eikä pyrkiä kieltämään eroja tai pyrkiä hävittämään niitä, poistamaan niitä. Jatkossakin näitä eroja on ja tärkeää onkin se, miten erojen kanssa opitaan toimimaan. Mitä me sitten odotamme toinen toisiltamme? Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tärkeämpää kuin se, miten me minkälaisia havaintomme ovat, mitä me pyrimme saavuttamaan tällä kumppanuudella. Sekä asiassa että Euroopassa tapahtuu paljon muutoksia. Nyt niin tapahtuu myös, sekä glo- myös globaalisti. Molemmat alueet ovat valtavien haasteiden edessä. Euroopalla on velkakriisi, demografiset haasteet edessä Aasiassa. On myös kasvavaa eriarvoisuutta ja monia muita ongelmia. Vaarana on se, että kun katsomme vain omia ongelmiamme, niin eristäydymme, käännämme katseet sisäänpäin. Ja jätämme tavallaan toisen huomiotta, emmekä pyri niin tehokkaasti yhteistyöhön. Kuitenkin nämä ongelmat ovat pitkälti sidoksissa keskenään. Meidän täytyy näin ollen tehdä yhteistyötä, jotta voimme vastata näihin haasteihin. Aika olisi nyt kypsä katsoa meidän keskinäisiä riippuvuussuhteitamme ja miten voimme auttaa toinen toisiamme niin, että pääsemme terveeseen vahvan kumppanuuteen. Kun pyrimme vahvaan kumppanuuteen, niin molempien osapuolten täytyy olla tietoinen moninaisuudesta ja eroista sekä historiassa että instituutioiden tasolla, jotka vaikuttavat meidän odotuksiimme. Filomena mainitsi sen, että Aasiassa ei vielä ole tällaista kollektiivista ääntä. Alue on hyvin laaja, moninainen ja siellä on kilpailevia instituutioita, nousevia rakenteita ja päällekkäistä jäsenyyttä eri toiminnoissa. Pitkälti tämä rakenne liittyy ASEANin kehittymiseen. ASEAN on yhä enemmän vakavistettava kumppani kun pohditaan ja suunnitellaan Aasian tulevaisuutta. ASEANissa on tiettyä hajanaisuutta, mutta jatkossakin se varmasti on tärkeä toimija Aasiassa alueellisesti. Näin ollen EUlle on hyvin tärkeää tehostaa sitoutumistaan asiantyöhön. työhön. Tämän työn täytyy toteutua keskinäisen kunnioituksen hengessä, niin kuin on jo todettu. Me olemme tasa-arvoisia. EUn täytyy kuunnella ajan kanssa ASEANin ja aasialaisten huolia ja intressejä. Myös aasialaiset nostavat halukkaammin esille omia intressejään, eivätkä vain omaksu muiden hyväksymiä normeja ja standardeja. Me tarvitsemme sitä, että EUn täytyy osoittaa oma kiinnostuksensa asialaisiin kumppaneihin. Tämä tarkoittaa toinen toistemme intressien prioriteettien ymmärtämistä ja yhteisen perustan etsimistä, jotta pääsemme eteenpäin. Sekä asian että EUn on luotettava entistä vähemmän retoriikkaa, retoriikkaan ja oltava valmis käyttämään vilpitöntä vuoropuhelua. Vaikkakin erinäisiä ääniä on kuultavissa Aasiassa, niin yksi tärkeimmistä odotuksista Aasiassa on se, että ymmärrettäisiin, että meillä on yhteiset intressit niin, että Eurooppa todella voi ratkaista oman velkaongelmansa ja ottaa konkreettisia askeleita tähän suuntaan. Sitten voimme tehdä yhteistyötä maailmanlaajuisen talouden vakauttamiseksi ja tehdä yhteistyötä jotta markkinoiden volatiliteettia saataisiin vähennetyksi. Meillä on myös yhteisiä intressejä, kun pyrimme löytämään kestävämmän talouskasvun mallin. Emme halua rakennetyöttömyyttä ja eriarvoistumisen lisääntymistä. Dialogia ja politiikka tällaisten sosiotaloudellisten kysymysten ratkaisussa tulisi olla tehostetumpaa. Miten voimme kehittää kokonaisvaltaisemman lähestymistavan esimerkiksi koulutusjärjestelmien uudistuksessa niin, että nuorilla olisi taitoja, joita he tarvitsevat muuttuvassa maailmassa. Voimme voittaa paljon, kun tehostamme yhteistyötä esimerkiksi koulutusalalla, tieteessä ja tutkimuksessa riippuvuus keskinäisesti ja globalisaatio ilmiönä on vienyt pohjaa siltä, että kansallisvaltiot tai alueet toimivat yksin riippumattomasti. Tarvitsemme yhä enemmän yhteistyötä, jotta voimme vastata näihin haasteisiin, joita me koemme olevamme yksin vastaanottamassa, mutta loppujen lopuksi ne kaikki ovat sidoksissa toinen toisiinsa. Mielelläni kuuntelin keskustelua jatkossa. Also, Paljon kiitoksia myöskin tohtori Jeolle. Seuraavaksi sitten annamme puheenvuoron Jonathan Holslagille. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra Bytikover. Tässä lyhyessä alustuksessani haluaisin ottaa kolme argumenttia esille. Ensinnäkin EU ei ole hyötynyt kovinkaan paljon EUn nousemisesta viimeisen vuosikymmenen aikana. Toisekseen ei voida pitää itsestään selvyytenä, että tilanne olisi seuraavien vuosien aikana yhtään parempi. Paras tapa painottaa tai ajatella Aasian voimavaroja on, että on vahva naapurustopolitiikka ja ei kovin vahva Aasia, Aasia-politiikka, mutta nämä ovat kuitenkin tärkeitä kysymyksiä, jos tarkoituksena on tässä päästä uudelle strategian aikakaudelle Euroopassa. No mitä me nyt sitten olemme saaneet Euroopalta viimeisen vuosikymmenen aikana? Joka vuosi meillä on yli sata kauppaa ja kauppasuhdetta. 650 miljardia euroa on investoitu Aasiaan, mutta kun katsomme nyt tätä tasetta, kauppatasetta, tämä on nyt suunta antava myöskin päätöksentekijöille, niin vaikuttaa siltä, että olemme hyvin, suhteemme on vajaa, vaikka investointeja on ja vaikka kauppasuhteet ovat elpyneet, niin me näemme, että EU ei kuitenkaan ole kyennyt tätä vajetta paikkaamaan Aasian suhteen. Eikä tämä kaikki nyt liity Kiinaan. Tässä on kolme maata, joiden kanssa tilanne toimii, mutta kaikkien muiden kanssa meillä on ongelmia. Kun kyse on kansainvälistä yhteistyöstä, niin on tärkeää tietää, että me emme ole menossa kohti normien yhtenäistämistä. Kun me katsomme esimerkiksi suurten voimakkaiden yritysten tilannetta ja arvioimme näitä eri instituutioiden kautta, niin tulee hyvin selväksi, että olemme vielä hyvin kaukana prioriteeteissamme ja myöskin maailmanlaajuisessa politiikassa. Ja no, mitä sitten tulee strategiseen kumppanuuteen suurten pelaajien, kuten Kiinan, Japanin ja Intian kanssa, niin meillä ei ole kovinkaan paljon substanssia, kun ajatellaan turvallisuusyhteistyötä, yhteistyötä suurien kansainvälisten haasteiden osalta. Sitten kolmas asia, kun tarkastellaan viimeistä vuosikymmentä näissä suhteissa, ovat nämä mielipiteet suhteistamme, niin meillä ei mene kovin hyvin, kun nyt verrataan aasialaisten näkemyksiä tai suurten maiden näkemyksiä ajasta 2010-2012 verrattuna vuosiin 2006-2008, niin näemme, että aasialaisten näkemykset Euroopasta ovat heikentyneet melko lailla. No, meillä ei tietenkään ole aikaa tässä käydä kaikkia yksityiskohtia läpi, mutta kun ajatellaan nyt tätä tilannetta EUn ja Aasian kumppanuudessa viimeisen vuosikymmenen aikana, niin se ei ole kovinkaan rohkaisevaa luettavaa. No mitä nyt sitten toivotaan tulevaisuudelta? Minun mielestäni Aasia on melko hankalalla tiellä ja tässä nyt on odotettavissa melkoista turbulenssia ja tämä liittyy suuresti kahteen elementtiin. Ensinnäkin kun ajatellaan epätasapainoista kasvua ja sen rajoitteita, kun nyt tarkastelemme syvemmin taloudellista tilannetta esimerkiksi Kiinassa, niin kyllä siinä nyt voi olla aika huolissaan. Minä en ainakaan näe minkäännäköistä konsensusta liittyen siihen, että miten näitä epätasapainoja käsiteltäisiin, kun ajatellaan sitä, että Aasia on entistä enemmän riippuvainen tästä kasvusta, niin monissa Aasian maissa poliittinen eliitti tässä legitimiteetti on rajallista ja huolenaiheet ovat kasvaneet. No tässä kaksi aikaisempaa puhujaa on jo puhunut tästä voimavarojen epätasapainosta, tässä tendenssi on se, että tarkoituksena on saada tasapainoa aikaiseksi myöskin Kiinan kanssa. No miksi tämä nyt on erityisen huolestuttavaa? Minä en pidä mitenkään itsestään selvänä sitä, että tässä edelleenkin pitäisi toimia diplomatiassa ja näissä strategioissa näin kylmäpäisesti kun ajatellaan kasvavaa poliittista, sosiaalista, yhteiskunnallista epävarmuutta, niin tämä voi myöskin johtaa strategiseen moniselitteisyyteen. Eli alueellinen yhteistyö ei välttämättä tässä etene ja myöskin nationalismi kasvaa ja tämä tekee yhteistyöstä hankalampaa. No mitä tämä tarkoittaa Euroopan kannalta? Olen tässä ottanut esille kymmenen suurta haastetta. En nyt tässä syvennä keskustelua kaikkiin näistä, mutta ensimmäinen kyllä on kiinnostava. Ensinnäkin meidän täytyy todeta, että nousevat vallat Aasiassa, varsinkin Kiina, mutta myöskin entistä enemmän Intiana, Intia. Siellä on taloudellinen nationalismi kasvanut ja tässä ollaan tässä tarvitaan perustavanlaatuista uudistusta tämä voi aiheuttaa tai vaikuttaa myöskin hyvinvointiimme. Ja sitten muutama muu asia, eli monenvälisyys. Monenvälisyys on ollut mukana ulkopolitiikassamme, mutta kun ajatellaan näitä suuria ristiriitoja, joita meillä vielä on aasialaisten kumppaneidemme kanssa, meidän täytyy arvioida, kuinka paljon voimme vielä vaikuttaa näiden hallintokanavien kautta. Minä hypän nyt näiden muiden kohdien yli. Ehkäpä meillä on tuossa vastaus- ja kysy- kysymys- ja vastausosiossa mahdollisuus puhua näistä enemmän. No mitä tämä nyt tarkoittaa sitten EUn politiikan kannalta? Mielestäni tärkeää on, että prioriteettimme ovat oikeanlaiset. Aasia ei todellakaan ole ainoa alue, johon meidän tulisi kiinnittää huomiota, mutta olen todellakin sitä mieltä, että meidän täytyy nyt lähteä liikkeelle perustavanlaatuisissa strategioissa meidän pitäisi eh, edelleenkin puolustaa arvojamme. Normatiivinen politiikka ei ole riittävää, vaan meidän tulisi myöskin pohtia, miten me voimme vahvistaa vipuvaikutustamme. No, ennakkoedellytykset, eh, että olemme luottava kumppani Aasiassa, on totta kai talouden elpyminen. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Myöskin strategiset pohdinnat ja koordinaatio ovat merkittäviä edeltävät puhujat antoivat jo hyvin paljon tärkeitä suosituksia tähän suuntaan. No sitten, kun kyse on politiikasta, niin ensinnäkin tämä on sen kombinaatio, että pyritään maksimoimaan voitot ja vähentämään riskit. No mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Voittojen maksimointi kauppapolitiikassa. Toinen puhuja tässä jo viittasikin siihen, että meidän täytyy tehdä prioriteetiksi se, että tarjoamme jotakin myöskin näille uusille kaupungeille, nouseville kaupungeille. Tämä voi olla mahdollisuus eurooppalaisille viejille, varsinkin palvelusektorilla. Sitten täytyy vahvistaa myöskin kumppanuuksia. Kun paperilla pohditaan strategiaa kumppaneidemme osalta, niin se on melko selvää, mutta sitten kun kyse on vuoropuhelun ylläpitämisestä, niin tässä tarvitaan kahden tason toimintaa ulkosuhdehallinnolla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia koordinoida jäsenvaltioiden välillä tätä ja ne voivat myöskin edistää tai antaa vuoropuheluihin enemmän sisältöä ja tehdä selväksi eh, asialaiset kumppaneille, mitä tässä on tehtävissä. Ja sitä pitäisi vastata myöskin selkeästi Aasian turvallisuustarpeisiin. Monet aasialaiset Aasian maat pyytävät, että me eh, olemme mukana eri kiistakysymyksissä myöskin alueellisissa ja monenvälisissä kiistakysymyksissä on tärkeää, että me teemme kantamme selväksi ja luulen, että olemme tehneetkin niin, mutta myöskin nämä turvallisuustarpeet ovat lähempänä, kun nyt menen näihin Aasian pääkaupunkeihin, niin yleensä ensimmäinen kysymys, mitä diplomaatti kysyy, on se, mitä Eurooppa voisi tehdä esimerkiksi edistämällä meriturvallisuutta Afrikan ympärillä. Mitä Eurooppa voi tehdä terrorismin vastaisessa työskentelyssä jo Afrikassa, koska aasialaiset ovat investoineet paljon siihen. No miten, mitenkä sitten rauhan turvaaminen? Nämä turvallisuustarpeet ovat meidän takapihojemme läheisyydessä. Ja tästä syystä tässä, tämä täytyy olla jatkuva prioriteetti. Sitten plan B. Tässä tulisi vähentää riskejä ja myöskin vähentää altiutta. Eli tuollainen vajepohjainen kumppanuus, sitä tulisi välttää. Nousevat maat, kuten esimerkiksi Kiina, jotka tulevat osakemarkkinoillemme, voivat myöskin vaikuttaa tähän. Sitten toinen asia on se, että meidän täytyy jatkuvasti arvioida palvelu- ja tuotestandardejamme pitäisi edistää vihreitä standardeja ja myöskin yhteiskunnallisten standardien pitäisi olla kunnianhimoisempia, vaikka nämä pääkaupungit usein myöskin vastustavat näitä toimia. Sitten kolmas asia, joka on mielestäni pitkällä aikavälillä hyvin tärkeä, meidän pitäisi entistä vähemmän olla riippuvaisia hyödyketuonnista. Kun ajatellaan fossiilisia polttoaineita, esimerkiksi tässä pitäisi investoida entistä vähemmän. Tämä on erittäin ratkaisevaa Euroopan taloudelle, että todellakin ponnistelemme siihen suuntaan, että emme enää ole niinkään riippuvaisia näistä häilyvistä markkinoista. Sitten viimeinen asia on se, että meidän pitää vipuvaikutustamme kasvattaa. Minä puhuin jo talouden elpymisestä, tämä on aivan avainkysymys. Polttava kysymys, jota asiassa esitetään joka puolella, se, että pääseekö Eurooppa kriisistä ulos. Meidän täytyy todellakin osoittaa, että tässä kasvu ei enää hiivu entisestään. No strategiset kumppanuudet, me olemme pyrkineet arvioimaan näitä kumppanuuksia viimeisten vuosien aikana. Meidän tulee jatkaa myöskin monipuolistaa ja vahvistaa niitä. Pitäisi myöskin saada tasapaino aikaiseksi ja varmistaa, että meillä on enemmän liikkumavaraa. Ja sitten lopuksi, niin kuin totesin, niin tulee varmasti saman enemmän vipuvaikutusta aikaiseksi, jos voimme vaikuttaa enemmän naapurustomme vakauteen. Eli tuo epävarmuus, joka lähtee Baltiasta jo eteenpäin Lähi-idältä, Lähi-itään ja sinne päin, niin on tärkeää, että Aasia-politiikka me nähdään myöskin globaalista näkökulmasta. Naapurit tulevat ensimmäisenä ainakin minun näkökulmastani. Onnistumme tässä, jos meistä tulee välttämätön peluri lähialueillamme. Kiitoksia. Thank you also. Suuret kiitokset myöskin Jonathanille. Ja tämäpä viekin meidät sitten kolmen alustuksemme loppuun ja sitten pääsemme kysymys- ja vastausosioon tässä kuulemistilaisuudessa ja käyttäisin tässä nyt puheenjohtajan etuoikeutta esittämällä muutaman kysymyksen. Olin erittäin vaikuttunut kolmesta alustuksesta, jotka antoivat meille hyvin tiiviin ja mielenkiintoisen kuvan. Haluaisin nyt palata vielä muutamaan näistä. Haluaisin aloittaa pienellä anekdootilla. viimeisen Shangri-La-foorumin äh, kautta, jossa tärkeimmän alustuksen esitti Indonesian presidentti Hudojono. Ja tuossa kysymys- ja vastauskohdassa häneltä CSISn edustaja kysyi, että onko hän sitä mieltä, että Eurooppa ja Venäjä, niiden tulisi olla merkittävässä roolissa äh, Itä-Aasian turvallisuuskysymyksissä. Ja Indonesian presidentti vastasi, no kyllä, todellakin Venäjällä täytyy olla rooli. Piste. Joten minun kysymykseni teille, tohtori Joo, te puhuitte odotuksista. Ja kun nyt ajatellaan Euroopan sisäisiä ongelmia, niin millaisia odotuksia nyt Eurooppaan kohdistuu tämän ohella? Tämä ehdotus, jonka Jonathan Houslag juuri e, kertoi, että Euroopalla voisi olla rooli siinä, että se huolehtisi maailmanlaajuisesti näistä aasialaisista odotuksista. Voisiko tämä olla jokin odotus vai mitä nämä ovat? No sitten toinen kysymys teille. Onko olemassa hyviä esimerkkejä jäsenvaltioista, joilla on aktiivisempi rooli kuin muilla, jotka voisivat toimia lähtökohtana eh, integroiduille eurooppalaisille toimenpiteille, että me rakentaisimme ikään kuin EU-na sille, mitä jotkin jäsenvaltiot jo tekevät. Sitten tohtori Marille te puhuitte Euroopasta mahdollisena tasapainottajana. En tiedä, odottaisiko Mars esimerkiksi Veenukselta, että se tulisi tasapainottamaan sitä. Ja se, että nyt tällainen rooli Euroopalla voisi olla, niin sen tulisi olla kunnianhimoinen. No se, mihin nyt viittasitte, yhteinen julistus Hillary Clintonin ja Lady Ashtonin välillä. Yritin etsiä sitä eurooppalaista tiedotusvälineistä. En löytänyt sitä yhdestäkään lehdestä tai TV-ohjelmasta. Si- siihen ei kiinnitetty mitään huomiota. Miten Euroopasta voisi mahdollisesti tulla tällainen tasapainottava voima? Ehkä voisit hiukan tätä ehdotusta valottaa. Ja sitten minua kiinnostaisi myöskin kuulla selityksiä liittyen tähän hallintosopimukseen ja myöskin yritysyhteisöulottuvuuteen Aasian ja Euroopan välisissä suhteissa. Ja Jonathan, sinun, sinulle nämä muuttuvat näkökulmat kannat Aasiassa, Euroopasta, niin mitä mieltä olet tästä? Näin yhden asian tuolta slaidistasi, jossa todettiin, että Eurooppa arvostetaan enemmän kuin muutama vuosi sitten ja ainoa maa oli siis Etelä-Korea. Liittyykö tämä tuohon vapaakauppasopimukseen vai mihin? No sitten toinen kysymys sinulle. Kukaan teistä kolmesta ei maininnut asevarustelusta Itä-Aasiassa. Monet eurooppalaiset maat ovat mukana tässä. Millainen rooli niillä on aseiden viennillä, kyse, viennillä kyseisille alueille? Ehkäpä voit valottaa tätä. Ja sitten muut saavat esittää kysymyksiä toisella kierroksella, jos haluat esittää kysymyksiä, mutta ehkäpä aloitamme nyt näillä. Thank you. Um, on your question on what are the expectations? kiitos siitä, mitkä ovat EUn odotukset, odotukset EUn suuntaan. Lähinnä pidämme EUta tärkeänä taloudellisena tekijänä ja siksi olemme hyvin huolissamme ja toivomme, että EU voi ratkaista talousongelmansa. Näemme EUn periaatteessa taloudellisena tekijänä, mutta näemme myöskin roolin ei-perinteisten turvallisuuskysymysten yhteydessä, joista professori Murray puhui melko paljon. Eli tässä uskomme, että EUlla on keskeinen rooli Aasian alueellisessa foorumissa. EU voi varmasti olla hyvänä apuna näissä yhteyksissä, jotta asiassa voidaan rakentaa myös ennaltaehkäisevän diplomatian keinoja, koska teillä on kokemusta rauhanturvatoimista ja kriisien hallinnasta ja joissain ulko- turvallisuuspolitiikan operaatioissa. Näiltä osin uskomme, että EU voi olla hedelmällisessä vuoropuhelussa asian kanssa, jossa näissä foorumeissa. Olettaisin, että odotukset voivat olla tämän tyyppisiä, kun suoraan sanottuna EU tuskin haluaa nähdä olevansa jotenkin kilpailuasemassa tässä Yhdysvaltain kanssa. Tuskin tämä on EUn toiveiden mukaista. Eli tässä mielessä EUn pitäisi rakentaa sen vahvuuden varaan, jota EUlla on talousvaltana, sääntelyvaltana myös, josta Filomena puhui, Jonathan myös puhui, siitä, että ylläpidetään sääntelyn standardeja tässä on asiantuntemusta paljon ja siellä on paljon opittavaa, kun asiassa puhutaan siitä, että halutaan kuuluvampi ääni, niin asia myös pitää voida asettaa standardeja. Joten sääntelyn alalla asiantuntemus on todella sellainen ala, jolla olisi paljon kokemusta jaettavaksi asian suuntaan myös. Tässä muutama seikka. Kiitos. Dr. Murray. Kiitoksia, tohtori Murray. Thank you for your question. Kiitos kysymyksestä. Tasapainottava rooli on juuri sellainen, jossa Euroopan unionilla on vahvuuksia. Olemme jo puhuneet näistä kysymyksistä. EUlla ei ole Tyynemeren asian alueella minkälaista laivastoa ja se on monestakin näkökulmasta etu EUta. Toki siellä rakastetaan, mutta monet eivät välttämättä rakasta Yhdysvaltoja. Historiikki on, on vaikea. Turvallisuutta toki EU on ollut tarjoamassa, mutta ei tällaista äh, sotilaallista turvallisuutta välttämättä. Erityisesti Bushin aikana koettiin jonkinlaisia islamivastaisia, muslimien vastaisia näkökulmia ja tällainen toimintatapa ei suinkaan ollut eurooppalaista toimintaa, vaan tällainen eh, kulttuurien välinen vuoropuhelu on ollut äärimmäisen tärkeää EUn yhteydessä. Eli tällaista pehmeätä voi, vallankäyttöä voidaan käyttää tehokkaasti. Ja sitten toinen seikka, toinen asia liittyy hallintosopimukseen. Minkälaista on hyvä hallinto? Hyvä hallintoa on olemassa Euroopassakin, vaikka ongelmiakin on. Ihmisoikeuksia, korruption vastaista työtä, strategiaa. Ja tässä varmasti EU on hyvässä asemassa. Tällä on erityisen demokraattisia jäsenvaltioita. Korostetaan oikeusvaltion äh, periaatteet ja Sangrela vuoropuhelu on, on kyllä aivan nimensä veroinen. Me saamme paljon tietoa taksikuskeilta, näin varmasti on monen kohdalla, ja taksikuskit puhuvat siitä, että heidän täytyy, puhu, täytyy tehdä töitä seitsemänkymppiseksi, jotta tulevat toimeen. Eli hyvinvoinnissa, kapitalismissa on erilaisia asteita, ja lähestymistapoja ja on erilaisia suhtautumisia vaikkapa äh, köyhempiin kansalaisiin. Euroopan unionilla on nimenomaan rooli lainsäätäjänä. Näitä normeja katsotaan jonkinlaisena mallina ja ne ovat hyvin tärkeässä osassa tässä vuoropuhelussa. EU voi nostaa tämän esille myös siitä näkökulmasta, minkälaista on hyvä hallinto ja vastuullinen toiminta. Tästä, tästä, tässä voidaan ottaa mallia demokraattisista maista. Myös liike-elämä mainittiin. Paljon potentiaalia olisi löydettävissä ASEANista ja sen kumppaneista. ASEAN plus kolme. Voitaisiin perustaa jonkinlainen liike-elämän neuvosto tai Tällainen verkosto siis on hyvä, joka voi auttaa kaikkia niitä, jotka haluavat käydä kauppaa asialaisten yritysten kanssa ja saada uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Olisi järkevää, että käydään yritysten välistä vuoropuhelua ja selitetään sitten, miksi on tärkeää, että päästään mukaan myös julkisiin hankintoihin, joissa kunnioitetaan tekijä- ja teollisoikeuksia. Ja sitten asevarustelu. Tätä on seurattu huolestuneesti monissa maissa. On todella tärkeää säilyttää valvontamahdollisuudet myös parlamentissa näissä asevalvontakysymyksissä. Ja asesaarot on ylläpidettävä. Euroopan unioni voi kehittää omaa vahvuuttaan ja käsitellä esimerkiksi pakolaiskysymyksiä Tilanne ei tietenkään ole täydellinen Euroopassa, mutta Euroopassa on paljon kokemuksia näistä ongelmista. Väestön siirtymät, muuttoliike, jakarta, yhteistyö. Tässä on valtavasti potentiaalia, jota ei välttämättä ole vielä käytetty. Kiitos. Jonathan, please. Paljon kiitoksia seuraavaksi Jonathan. Kiitos. Ensimmäinen kysymys liittyi Korean arvioon Euroopasta, niin oli mielenkiintoista nähdä, että tässä kun puhuttiin eurosta, niin arviot olivat kielteisiä, mutta sitten taas eh, tässä oli muutosta myöskin eh, positiiviseen suuntaan. Eli tässä nyt nähdään konkreettisesti, miten nämä mielipiteet ovat muuttuneet. No sitten toinen kysymys, joka liittyi eh, asevarusteluun, niin tämä on todellakin asia, joka täytyy ottaa vakavasti. Kyse ole ainoastaan näiden voimavarojen parantamisesta, vaan myöskin laivastojen parantamisesta. No tätähän tässä johtoasemassa on Kiina, joka kasvattaa tätä äh, varustelua enemmän kuin Yhdysvallat, mutta totta kai tätä on muuallakin kyseisellä alueella nähtävissä. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy olla varovaisia aseiden viennin kohdalla näihin maihin, mutta kyllä eh, mielestäni Kiina ei ole tässä nyt ainoastaan keskipisteessä näissä huolenaiheissa – Mielestäni tuota asesaartoa ei tällä hetkellä pitäisi poistaa, mutta tässä pitäisi olla kyllä yhtä varovainen myöskin, äh, kun ajatellaan asevientiä Intiaan, koska monissa tapauksissa se käyttäytyy sillä tavoin, äh, mikä on yhtä pelottavaa kuin Kiina. Jos Kiina nyt esimerkiksi seurapolitiikkansa liittyen, äh, niin Intiallahan on tässä Sri Lanka ja Bangladesh, suuren eurooppalaisen sotalaiva kokouksen puitteissa mainitsin tämän ja, ja hän halusivat Kaakkois-Aasiaan saada aikaiseksi jonkinnäköisen tehtaan, jolla oli tarkoitus palvella koko sitä aluetta, eikä tässä nyt ollut taka-ajatuksena ainoastaan yksi yritys, vaan tässä kyllä pitää hiukan katsoa, miten politiikka toimii. Meillä pitää olla puitteisto, eikä ei, ei tätä nyt voida rajoittaa ainoastaan tuollaisen asessaartoon Kiinan suhteen. No sitten tämä tasapaino. Mielestäni tasapainoa ei saada aikaiseksi aseilla. No sitä, mitä aasialaiset odottavat meiltä, ei ole kovinkaan läpinäkyvää. He tulevat usein Brysseliin ja pyytävät joitakin tietoja Etelä-Kiinan merestä, mutta eivät kuitenkaan odota enempää koska tässä tarvittaisiin jonkinnäköistä symbolista taustaa neuvotteluihin Kiinan kanssa. Tar- toivovat, että myöskin kauppaa eriytetään, jotta Kiina ei nyt tässä ole ainoastaan keskipisteessä. Mutta tämä ei kyllä mitään tasapainottamista ole, vaan tässä pyritään hälventämään painetta. Ei näitä voi asettaa samalle viivalle – kuin sitä roolia, joka amerikkalaisilla on kyseisillä alueilla. Meidän pitäisi myöskään yliarvioida sitä vipuvaikutesta, minkä me mahdollisesti voisimme saavuttaa sieltä. Paljon kiitoksia. Kun ajatellaan tätä aseulottuvuutta, löysin uuden virkkeen, josta puhuttiin sotilaista keinsiläisyydestä, mutta haluan nyt antaa täällä paikan päällä oleville ihmisille mahdollisuuden esittää kysymyksiä, kommentoida. Jos jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron, niin todellakin otan teidät huomioon, mutta myöskin muut, jos haluatte, niin kertokaa keitä olette ja esittäkää kysymyksenne. Ja kertokaa myös, kenelle esitätte kysymyksenne. Kuka haluaa ensimmäisen puheenvuoron? Please. Ole hyvä. Uh, Xavier Nutin from the Policy Department of the European Minä olen Euroopan parlamentin poliittisesta yksiköstä tasapainokysymyksestä. we kysyisin teiltä, Yhdysvaltain vaikutuksen tasapainottamisesta, mutta heinäkuussa, kun parantaja Ashton ja ulkoministeri Hillary Clinton esittivät EUn Yhdysvaltain suhteista kantansa, niin nyt ei tavallaan voida enää tasapainotella tätä, kun me olemme ottaneet jo kantaa ja noudatamme Yhdysvaltain lähestymistapaa. Halusin kysyä Mikään ASEANissa käsitys tässä yhteisestä julkilausumasta? Miten eri hallitukset siellä reagoivat tähän esitykseen? Suuret kiitokset, Ana Gomez. Sorry that I'm just not... Olen pahoillani. Meillä on puheenjohtajakokous käynnissä. Emma jo selitti tämän alussa. And I'm very sorry. Juurikin niin. Minulla menivät nämä puheenvuorot vierailevat puhujat ohitse. Valittelen, jos käsittelen samoja aiheita. Haluaisin kuulla hieman näkemyksistänne siitä, mitkä ovat seuraamukset Kiinan varustelusta. Mitkä ovat seuraukset Yhdysvalloille ja toisaalta Euroopalle? En tässä tarkoita pelkästään taloudellisia vaikutuksia, vaan äh, jännitteitä, konfliktien ratkaisua. Miten muut Aasian toimijat näkevät tämän tilanteen? Do we have a third question? Onko meillä kolmatta kysymystä tässä vaiheessa? Ei. Nyt sitten aloitamme vastauskierroksen. Tohtori Jeo, kiitos. Niin, kun Clinton ja Ashton esittivät tämän yhteisen julkilausuman alueesta, niin monet eivät varmastikaan huomanneet tätä. Mutta samanaikaisesti ajattelen, ainakin minulle, koska minä huomasin sen, totesin, että tämä ei ole hyvä merkki, koska se osoittaa, tässä nyt ajateltaisiin, että EU seuraa ainoastaan Yhdysvaltoja, eikä sillä ole mitään omaa mielipidettä Eli tämä vahvistaa sen, että kun me haluamme EUn mukaan, niin otamme sen mukaan enemmän taloudellisella puolella, turvallisuuspuolella. Kuitenkin eh, EUlla ei ole mitään omaa mielipidettä, vaan se toimii enemmänkin Yhdysvaltain vanavedessä. Jos nyt halutaan mennä hiukan pitemmällekin, niin tässä voitaisiin todeta jälleen kerran eh, Aasian näkökulmasta, en nyt puhu kaikkien asialaisten puolesta, mutta siis totean, että millainen, millaiset reaktiot olisivat. Pitäisinkö tätä sellaisena, että tässä länsi ikään kuin toimii yhdessä Aasiaa vastaan? Tämä kävi mielessäni, kun näin tuon julkilausuman. Mutta kuten totesin, niin uskon, että todellisuudessa, kun nyt katsotaan tätä politiikkaa, niin tässä nyt ei kovinkaan paljon reagoitu kyseiseen julkilausumaan. Thank you. Obrigada. Kiitos. Mistä tuntuu, että riippumatta siitä, kuinka paljon lehdistössä huomioitiin tuota julkilausumaa, niin kyllä varmasti pengissä sitä mielenkiinnolla tutkittiin ja varmasti on tärkeää, että Euroopan unioni omaa itsenäisemmän roolin ymmärtäen Yhdysvaltain aseman tietenkin tällä alueella. Paljon hyvää työtä on tehty, erityisesti tietyillä alueilla, tietyssä vuoropuhelussa. Mestäni se ei vahvista eikä konsolidoi nyt tätä työtä, vaan vaan tekee tyhjäksi. Euroopan unionilla on oma äänensä, ja se ei ole nyt kovin selvä. Vaan sen tunnistamiseen tarvitaan nyt jotain ohjelmistoapua – Eli se on kyllä ongelma. Ja sitten asevarustelu kysymys. Kiinanmeren ongelmat, kiistakysymykset eivät sieltä katoa. Mutta asian toimijoiden tilanne on se, että tuntuu, että jokainen tuntuu silloin, että pitää huolehtia asevarustelusta omalta osalta. Ei pitäisi pohtia siis, kenelle aseita viedään ja pitäisi pohtia Indonesian ja Venäjän nyt melko läheisiä suhteita. Pitäisi katsoa, mitä niin maiden osalta tapahtuu. Kambodja, Vietnam, mitä siellä tapahtuu, Indonesia myös aseviennin osalta. Nämä ovat kysymyksiä, joihin pitää suhtautua todella vakavasti. Ashton Clinton. Kiitos Ashton Clinton lausunnosta. En oikeastaan pitänyt siitä, miten tähän päädyttiin. Kyse ei ollut minkäänlaisesta syvällisestä prosessista, vaan pikemminkin muutama kutsu lähetettiin Washingtonista ja sitten oli henkilökohtaisia ystävyyssuhteita, näkemyksiä, joiden pohjalta toimittiin ja tämä lausunto sitten saatiin aikaiseksi. Se, miten Kiina asian otti, oli mielestäni kielteinen reaktio. Se on heikentänyt sitä luottamusta ja diplomaattista asemaa, jota olimme olleet rakentamassa. No sitten alueen muista maista kuului ääniä, että tämä oli tavallaan näytöstyylin harjoitus siitä, että EU ei ole riippuvainen, vaan riippumaton pikemminkin EUsta. No sitten Gomezin kysymys Kiinan asevarustelusta. Minusta tämä on vasta alkua. Jos tehdään Pekingin kanssa yhteistyötä, niin ei tässä ole mahdollisuutta sitten enää perääntyä. Kiinan johto on tunnustanut viime vuosien aikaan useampaan otteeseen, että Kiinasta on tultava merenkävijä va- valta ja sillä on oltava mahdollisuudet suojella myös merentakaisia intressejään. Kaikkea syytä ei tietenkään voida kaataa Kiinan niskaan, vaan on todettava, että kyse on turvallisuuskiistasta Yhdysvaltojen kanssa – siellä on vastakkaisia geopoliisia ja strategisia intressejä. Yhdysvallat haluaa pitää kiinni Tyynellä merellä omasta sotilaallisesta vallastaan. Ja kun otetaan huomioon historialliset kokemukset, niin Kiina haluaa tietysti muutoksen tähän tilanteeseen. Ja katsovat, että Kiinasta voi tulla kypsä valta vain sitä kautta, että sillä on sama sotilaallinen voima käytössään kuin Yhdysvalloilla. En usko, että kyse on jonkinlaista revisionismista Kiinan tasolta, vaan kyllä tämä on Kiinan näkökulmasta aivan legitiimiä toimintaa. Yhdysvaltojen ja Kiinan turvallisuuskiista varmasti vaikuttaa kaikkiin suuriin alueen konflikteihin ja niiden ratkaisuun Etelä-Kiinan meren kiistat ovat osittain alueellisia kiistoja, mutta kyllä ne ovat osa myös tätä epäluottamuksen ilmapiiriä, joka vallitsee Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Eli on saatava näiden jättiläisten välille yhteistyötä ja luottamusta ja on saatava aikaiseksi neuvottelumahdollisuuksia monenvälisille foorumeille ja myös alueellisesti. Kyseessä on jonkinlainen tasapainottelu harjoitus EUlle. Meillä on totta kai historialliset sitemme Yhdysvaltoihin, mutta on tunnustettava myös se, että geopoliittinen intressimme ja toiveemme, pyrkimyksemme eivät välttämättä ole aivan yhteen sopimia Yhdysvaltojen kanssa. Thank you. Paljon kiitoksia. Sabina. Sabine Meyer, political advisor. Sabine Mayer, vihreän ryhmän poliittinen neuvonantaja. Me olimme asianvaltuuskuntana muutama vuosi sitten Aseanin päämajassa ja puhuimme pääsihteerin kanssa. Ja tuolloin hän selkeästi vastusti Aseanin lähtökohtaa kun ajatellaan tätä Euroopan ja Yhdysvaltain asekonseptia, ja totesi, että meidän yhteiskuntiamme ei pitäisi, tai niiden ei tarvitse investoida paljon asevarustelua. Meillä on aivan erilainen käsitys ihmisten turvallisuudesta. Kun me nyt käymme keskustelua asevarustelusta, niin tämä kuulostaa siltä, kuin eh, he ovat menossa samalla tiellä kuin kaikki muut, ja että mitään eroa ei olisi. Ja mielestäni olisi hyvin valitettavaa, jos näin olisi käydäänkö enää mitään keskustelua eri lähestymistavasta. Te viittasitte ikään kuin tuossa vetomuksessanne Euroopan suuntaan, että meidän ei välttämättä tarvitse matkia Yhdysvaltoja tässä, joten olisi hienoa kuulla, että ASEANin kohdalla vielä ajatellaan myöskin erilaista turvallisuuslähestymistapaa. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen on se, että miten te näette Euroopan roolin Lähi-idässä enemmän esimerkiksi Iranin kohdalla kuin Palestiinan. Jonathan, äh, ihan mielenkiintoista, mitä sanoit, joskin analyysiin kanssa en ole täysin samaa mieltä. Missä määrin eurooppalaiset eivät puolusta omia etujaan Iranin suhteen? Ja sitten kun mennään Indonesiaan ja muihin paikkoihin, nämä sunni- ja shia-ongelmat, etniset erimielisyydet saattavat johtaa konfrontaatioihin. Tai miten te arvioitte tämän tilanteen? Ja sitten viimeinen kysymys liittyy ilmastonmuutokseen. Tämä on täysin eri asia. Onko olemassa jokin tapa saada intressimme samalle viivalle Kiitos. Tämä on viimeinen kysymyskierros. Jos haluatte esittää kysymyksen, niin esittäkää sen nyt. Ana Gomes vielä kerran, ole hyvä. Um, on the... Kiitos käsityksistä asiassa nykykriisistä Euroopassa. Talouskriisi, mutta myös poliittinen kriisi Euroopassa ja se, minkälaiset käsitykset asiassa on. Eli minkälainen imago Euroopalla nyt on? Onko se vain paikka, johon voi tulla ostosretkelle, ostaa kaikkea halvalla? Myös strategisia, strategisesti tärkeitä asioita. Ja jos ajatellaan taloudellista kriisiä 70-luvulla. Onko siitä jo vuoden 2008 globaalista kriisistä? Eli käsitelläänkö siellä samoja ongelmia kysymyksiä, joita me käsittelemme nyt? Eli miten voidaan valvoa esimerkiksi rahoitusmarkkinoita? Onko Singapore muiden maiden osalta edelleen se paikka – jonka puolen käännytään, jotta voidaan kiertää veroja. Kiitos. Kiitoksia. Vielä joku? Niin, olkaapa hyvä. from the Secretariat of the... Olen Afetin sitteristöstä. Yksi merkittävä ero lännen tai ainakin Euroopan ja toisaalta asianmaiden välillä kansainvälisissä suhteissa on suhtautuminen suvereniteettiin verrattuna velvollisuuteen suojella. Tällä hetkellä nyt elämme kriisiä ja tämä on suuri umpikuja riskitekijä. Maailma on yhä moninapaisempi. Aasia aivan oikeutetusti toteaa, että nykytilanne on Aasialle epäreilu. Eurooppa on yliedustettu kansainvälisissä elimissä. Minkälaisena te näette mahdollisen kehityksen? Ja nämä ristiriidat eh, jatkossa, kun ajattelemme kansainvälistä järjestelmää. So. Kiitokset. Minä esitän vielä viimeisen kysymyksen. Palaan vielä kauppaan. Vuonna 2006 Euroopan unioni halusi alun perin neuvotella alueellista vapakauppasopimuksesta ASEANin alueen kanssa parista syystä, jotka eivät sitten toteutuneet ja tässä suuntaa muutettiin ja nyt neuvottelemme sitten kahdenvälisesti näistä vapakauppasopimuksista. Onko mitään ajatuksia ASEANin politiikan ympäristössä, että ehkä olisi jokin toive lähteä taas uusille urille, vai onko tämä nyt hyväksytty strategia, jonka pohjalta sitten edetään? Jonathan, haluatko vastata ensin tällä kertaa? Ensimmäinen kysymys liittyen siihen, että äh, kun ajatellaan ASEANia ja äh, asevarustelun kehittelyä on erilainen kuin muut alueet, niin en usko, kun ajatellaan nyt tätä äh, kuinka paljon varoja käytetään tähän ja miten nämä maat käyttävät rahansa, niin eipä tämä juurikaan eroa muista paikoista. Ja monet jännitteet Kiinan ja ASEAN maiden välillä. No tässä nyt on ehkäpä eh, jotakin myöskin ASEAN maiden välisiä hankaluuksia. No sitten toinen kysymys roolistamme Lähi-idässä, varsinkin kun ajatellaan Irania, niin totta kai tämä on hyvin monimutkainen asia, enkä usko, että nyt on aika arvioida vuosikymmenen Iran politiikkaa, se olisi aivan täysin toinen kuuleminen, mutta se, että miten tilanne nähdään islamistissa maissa, Kaakkois-Aasiassa, niin sanoisin, että kaiken kaikkiaan Aasian tilanne on sama kuin totesin jo aikaisemmin me olemme tässä ikään kuin Yhdysvaltain lähidän politiikan vanavedessä. Pyrimme tietysti ajamaan omia etujamme ja tavoitteitamme, kun ajatellaan Iranin kaltaisia maita. Ehkä voimme keskustella tästä toisesta kysymyksestä myöhemmin. No, rahoituskriisi on hyvin mielenkiintoinen asia, varsinkin kun ajatellaan Pekingiä ja kun ajattelemme niitä ihmisiä, jotka toimivat valtion hallinnossa. No, äh, ensimmäinen on se, että kestääkö tämä kriisi vuosikymmenen ja meidän täytyy pohtia, miten me voimme hyötyä tästä. Esimerkiksi Saksan korkean tekniikan yritykset ja miten voimme varmistaa toisaalta, että tässä ei nyt menetetä liikaa rahaa äh, siinä, että ostetaan Kreikan ja Portugalin valtiovelkakirjoja yleensä tässä nämä kääntyvät sisäänpäin. Todetaan, että no Euroopalla on ongelmat, poliittiset ongelmat, täällä on paljon huippukokouksia, mutta tästä päästään yli. Mutta jos nyt tarkastelemme itse tätä, niin meidän täytyy aloittaa talouden tasapainottaminen. Me olemme autokraatteja, emmekä voi tässä vipuvaikutusta lisätä, mutta ne ovat, he ovat myöntäneet, että prosessi on hyvin hankala monissa Aasiankin maissa, eikä vähiten Kiinassa. No sitten on myöskin se tilanne, missä täytyy riippumattomuus tunnustaa. He tunnustavat, että me olemme haavoittuvaisia, mutta eh, he tunnustavat myöskin sen, että he itsekin ovat haavoittuvaisia. Ja totta kai meidän tarvitsee myöskin pohtia sitä, että kuinka paljon makrotalouden koordinointia tässä tarvitaan G20 puitteissa – ja valtavirtaistamisen kohdalla. Seuraava askelta minä en näe, ja tämä on ongelma. Tiedämme, että olemme samassa veneessä, mutta se, että siirrymme tästä sitten koordinointiin ja maailmantalouden hallintaan, niin tämä on toinen asia. Sitten viimeinen kysymys tuli kollegalta tämän pöydän ääressä riippumattomuus ja kansalaiset instituutiot. Useimmat Euroopan maat, kun ajatellaan poliittisia arvoja, ovat siinä tilanteessa, missä me olimme 1900-luvun alkupuolella. Eli tässä painotetaan hyvin paljon valtion roolia, rajoja, yhteiskunnan valvontaa. Tämä on luonnollista ja myöskin Aasialta vie aikaa edistyä nä, käsityksen näistä asioista. No sitten kansainväliset instituutiot, no tämä on todellakin asia, jota meidän täytyy seurata tarkasti. Aivan lyhyesti. Tässä on olemassa suuntausta koordinoida vielä näitä kansainvälisiä instituutioita. Ja usein tämä tohtuu muiden intressien kustannuksella, mutta niiden täytyy myöskin saada omat monenväliset kanavansa afrikkalaisten, latinalaisamerikkalaisten maiden kanssa. Ja nämä maat usein painottavat niitä arvoja, jotka ovat ristiriidassa meidän arvoimme kanssa. Eli nämä kaksi asiaa, ne ovat keskeisessä asemassa, kun käsittelemme näitä asioita. Kiitoksia, tohtori Joo. Uh, Kysymys ASEANin suhtautumisesta turvallisuuteen. Meillä on yleensä ollut tällainen kattava turvallisuuspuitteisto käsitteenä, ei niinkään inhimillinen turvallisuus. Usein tätä katsotaan hyvin valtiokeskittyneesti, mutta me näemme kuitenkin turvallisuuden muunakin kuin puolustuksena tai aseellisena puolustuksena. Täytyy huomioida myös sosiotaloudellinen kehitys, joka on turvallisuuden perustana. Tietysti kun puhumme siitä, miksi edelleenkin ollaan tällä asevarustelun tiellä esimerkiksi Kiinassa, niin tämä totta kai vaikuttaa. No sitten rahoituskriisin näkyminen, miten sitä havainnoidaan Aasiasta – Kysehän on rahoituskriisistä, mutta myös paljon muusta, eli sosiaalisesta äh, kriisistä, joka on meillä monilla edessä. Ja tämä kriisi onkin paljon vaikeampi ratkaista. Me tiedämme, että ratkaisun löytyminen vaatii pitkään. Rahoituskriisi kenties voidaan ratkaista kenties voidaan ratkaista, tai ainakin sitä voidaan hallita jollakin tavalla helpommin, mutta kun ajatellaan tällaista yhteiskunnallista sopimusta ja kriisiä, niin se on monilla asiamaillakin edessä. Siellä eriarvoisuus lisääntyy. Ja kun katsomme haasteitamme, paljon ongelmia edelleenkin on. Ja kuitenkin ongelmat ovat hyvin samantyyppisiä, jotka eri mailla on edessämme, edessä. Sen takia onkin syytä korostaa sitä, että voimme ottaa oppia toinen toisistamme ja katsoa, miten politiikkaa suunnitellaan. Ja voisimme keskittyä siihen, miten voimme oppia politiikan kehittämisestä. Voimme oppia toinen toisiltamme. Meillä on totta kai erilainen historiikki, erilainen sosiaalinen yhteiskunnallinen koostumus, mutta paljon olisi vielä oppimisen varaa. Nyt kun koemme tätä sosiotaloudellista kriisiä myös. Murray. Kiitoksia, tohtori Murray. Deal with all of the questions, most of... Kiitos. Kiitos, en käsittele kaikkia kysymyksiä, kun useimpiin on vastattu kriisi. No kriisi on aina auttanut EUta lisää integraation aikaansaamiseksi. Ja näin on käynyt myös tässä yhteydessä. Vastaus on ollut erilainen eri tahoilla, mutta periaatteessa opit ovat nyt pitkälti sellaisia, joita Euroopassakin on tarvittu. Usein on pohdittu sitä, voiko Eurooppa opettaa Aasialle jotain. Ja nyt nähdään yhä enemmän, että Aasiasta voidaan myös oppia maltillisesta varojen käytöstä, pankkisäätelystä esimerkiksi. Myös Australiasta muuten, jäsenmaista ainoastaan. Toiseksi suvereniteettiin liittyvät kysymykset EU allekirjoitti sopimuksen yhteistyöstä asianmaiden kanssa. Tähän liittyy myöskin se, ettei puututa asioihin. Mutta kyllä varmasti tämä paradigma, joka liittyy velvollisuuteen suojella, tulisi esiin tarvittaessa. Siitä on etua varmasti. En ole niinkään varma, onko EUn tie alueelliseen integroitumisen. Nähdäänkö tätä asian Tyynen valtameren alueella tällaista kehitystä? Emme voida olettaa, että voitaisiin siirtää tämä integraation malliasian. Tiedän, että te ehdota sitä, mutta suverenisuuskysymykset ovat tärkeitä juuri ajatellen, minkälaisia alueellisia kysymyksiä siellä on esissä. Eli hienoa, että otitte esiin monimutkaisuuden tässäkin. Kahdenväliset vapakauppasopimukset. Tässä edetään hienosti. Tässä EUlla on tiukka agenda, mutta vastaus tähän EUn Korean vapakauppasopimukseen osoittaa, että tässä Korea todella neuvotteli tiukasti useamman kierroksen, kun oli ajateltu. EU selvisi tässä hyvin, mutta myös Korea ja tämä varmasti on hyvä esimerkki siitä, minkälaista yhteistyötä EUn kanssa voidaan tehdä varmasti Asanin kanssa vapakauppasopimus neuvotellaan, mutta ehkä sen jälkeen, että kahdenvälisiä sopimuksia, vapakauppasopimuksia ja yhteistyökumppanuussopimuksia on allekirjoitettu yksittäisten maiden kanssa, joten Euroopan unioni ehkä katsoo enemmän tällaista alueellista lähestymistapaa, eli välillä alueiden kanssa, välillä yksittäisten maiden kanssa, jossa ne paremmin sopivaa kiitokset myöskin minun puoleltani. Ja nyt ohjelmassa todetaan, että tässä pitäisi olla jokin näköinen loppupuheenvuoro, no sille ei ole aikaa. Haluaisin vain lopettaa toteamalla, että toivon, että jatkamme tätä keskustelua. Haluan kiittää kolmea alustajaamme erittäin hyvistä esityksistä. Kiitokset, että sallitte meidän oppia teiltä ja pyydäisin, että nyt annetaan aplodit heille.